Started. Okay, colleagues, um, thank you for your patience. Kiitos kärsivällisyydestä, kollegat. Me aloitamme tämän tärkeän kuulemisen. Ja toivotan tervetulleeksi FEM- ja live-valiokunnat. Merkitällä katse ympärille sitten tulee varmaan enemmän ihmisiä. Monet katsovat tätä verkosta on äärimmäisen tärkeä kuuleminen. Ja tämä osoittaa, miten valiokuntamme työskentelevät vahvasti yhdessä. Ei ainoastaan kuulemisissa, vaan myös lainsäädäntötyössä monissa tärkeissä asiakokonaisuuksissa. Olen oikein iloinen, että tämä jatkuu. Herra Pimento on myös puheenjohtajana täällä. Ja hän on Blankeviciutan puheenjohtajan tilalla täällä. Voisinko esitellä päivän kuulemisen? Ja meillä on erinomaisia puhuja. En halua viedä teiltä liikaa aikaa. Esittelisin vain sen, mitä teemme tänään. Aihe on erittäin tärkeä lasten ja naisten lapsen naisen kohdistuva ihmiskauppa. Kaikilla on mielipide tästä aikamme uudesta orjuudesta. Tänään haluamme syventää vastaustamme tähän sekä lainsäädännöllistä tällaista soft power lähestymistapaa. Haluamme parlamentti keskittyä ja kohdistaa työnsä tähän. käsitellä, että ihmiskauppaa kummassakin valiokunnassa useamman kerran. Ja tänään käsittelemme on ihmiskauppa, joka on yhteydessä maahanmuuttovirtoihin. Ihmiskaupan harjoittajat ottavat kohdistavat toimijan henkilöihin, jotka ovat haurassa asemassa ja olemme käsitelleet kolmasimmaten maahanmuuttajien mahdollisuuksia päästä laillisesti Eurooppaan ja suoraan sanoa, mitään tällaisia laillisia väyliä Eurooppaan ei ole. Jos niitä on olemassa, ne perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön, ei EUhun. Meillä on tuo ongelma. Ja ihmiset, jotka haluavat muuttaa maahan, he tekevät sen tavalla, että tehdään vapautensa henkilöllisen koskemattonsa vaaraa. Matkalla Euroopan on paljon vaarallisia tilanteita. Valiokunta myös kättäen oli Nigerissä ja Agadis-reitillä ja Libiassa. Onnistumme kovasti, jotta ymmärtäisimme näitä vaarallisia alueita. Äskettäin naisia Libian pidätysleireillä. Ja myöskin Agadesissa kansainvälisen maahanmuuttajärjestön Iman leireillä yhteyksiä oli siinä, että monet, moni heistä oli säännönmukaisesti raiskattu ja raiskaukset jatkuvat näissä keskuksissa. Ja että me tiedämme, kuinka äärimmäisen tärkeää on reagoida tähän humanitaarisella tavalla, mutta myös strategisella tavalla. kokouksen fokus on kahtalainen keskitymme naisten ja lasten tilanteeseen ja siksi molemmat valiokunnat ovat täällä yhdessä. Ja nyt annan lyhyesti puheenvuoron lyhyesti toiselle puheenjohtajalle, valiokunnan varapuheenjohtajalle herra Pimento Lopesille. Ja hän puhuu lyhyesti. Ja sitten puhujat. Si, äh, muito obrigado, senhor eh, president. Kiitoksia puheenjohtaja Morais. On hienoa olla täällä tänään. Ja on hyvä, että voimme järjestää tällaisen kahden valiokunnan yhteisen kokouksen. Eli muutama sana tänäisestä kuulemisesta. Olen katsonut hiukan naisten lausumia naiset, jotka ovat maahanmuuttajia. Ja erityisesti on katsottu ihmiskauppaan liittyviä ongelmia ja miten se vaikuttaa naisiin ja lapsiin. Naisten oikeuksien valiokunnassa on kuultu lausuntoja tästä aiheesta. On puhuttu raskanavien naisten tarpeista, vammaisista naisista, sukuelinten silpomisesta, yksinhuoltajaäitien tarpeista, tytöt, nuoret naiset. Meidän pitää kouluttaa ihmisiä, jotka pystyvät tarjoamaan fyysistä ja psykologista tukea naisille. Meillä on infrastruktuurivaatimuksia, jotta voidaan tarjota kunnollista terveydenhuoltoa ja erityisesti tulee keskittyä seksuaaliterveyteen. Ja meidän tulee tukea uhreja. Kun katsotaan näitä tekstejä ja asiakirjoja, jotka parlamentti on hyväksynyt ja joihin naisten oikeuksien valiokunta on vaikuttanut, niin niistä käy selville, että tarvitaan poliittista vastausta, ei ainoastaan, että voidaan torjua ihmiskauppaa, vaan olemme nähneet, että tämänhetkinen järjestelmä ei ratkaise ongelmaa. Jos katsotaan parlamentin päätöslauselmaa, siellä on viitteitä, kuten puheenjohtaja aivan oikein totesi, siihen, että meidän pitää avata laillisia maahanmuuttoväyliä. Tällä tavalla voidaan torjua ihmiskaupan vitsausta. Ja tästä pitää puhua osana ulkopolitiikkaa. Ihmiskaupan osalta täytyy panna merkille, että naiset, lapset, nuoret tytöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja heillä on erityisiä tarpeita. Meidän pitää puuttua nimenomaan tämän tyyppiseen ihmiskauppaan. Olemme nähneet uudenlaisia hyväksikäyttömuotoja, uudenlaista orjuutta 2000-luvulla. Sitä esiintyy maataloudessa, mutta myöskin rakennusalalla. Ja jos katsotaan hyväksikäytön muotoja, joihin naiset ja lapset joutuvat, niin ne voivat olla vielä rajumpia, vaikka prostituutiota ja ihmiskauppaa. Yli 50 prosenttia myydyistä ihmisistä ovat joutuneet jonkinlaisen seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Eli tästä syystä tänäinen keskustelu on niin tärkeää. Puhujat varmasti ottavat esille kaikki asiat, jotka liittyvät naisten ja lasten kauppaan. Ja pitää miettiä suoria ratkaisua mutta myöskin poliittisia vaikutuksia, jotka saattavat vaikuttaa ilmiöön. Ja sitten katsotaan laajempia kysymyksiä, jotka liittyvät EUn maahanmuuttopolitiikkaan jäsenvaltioissa. Ja millä tavalla naisten ja lasten hyväksikäyttöä voidaan torjua, erityisesti kun ajatellaan prostituutiota just to see, I think if you can... Uh, ja nyt erinomaiset puhujat saavat vuoron. Joudun poistumaan kello 11 Dublin turvapaikka tapahtuma vuoksi satana viikonloppulla. E, tämä mitenkään osoita kunnioituksen puutetta päivän tärkeälle aiheelle. Kiitän sihteeristä ja sitä, että olette saaneet tänne niin erinomaisia puhuja. Jatkamme työtä heidän esitysten pohjalta. Vaikka täällä paikalla ei ole paljon ihmisiä, monet katsovat tätä verkolta ja jotkut jäsenistä ovat työskennelleet kovasti ihmiskauppa-aiheen parissa sekä lainsäädäntöehdotusten kanssa Anna Heil, mutta myös muut kollegat, jotka ovat paikalla. Mainitsen tämän ennen kuin lähden. Ja haluamme antaa tälle tapahtumalle seurantaa Libe-valiokunnassa. Nyt suljen Sonian Fyden valiokunnan varapuheenjohtaja esittelemme erinomaiset pohjat. Então, em condições dar início ao primeiro... Eh, ao prim... Niin, ensimmäinen paneeli eli ihmiskaupan uhrien suojelu ja ennaltaehkäisy. Kuulemme eri näkökulmista tästä ongelmasta. Ensin IOMstä Ambrosin, joka kertoo UNICEFin tutkimuksesta. Ja sen jälkeen antropologi eli Victoria Mihalko. Ja kolmas puhuja on Agatiz, joka puhuu tilanteesta paikan päällä. Hän edustaa kansalaisjärjestöä, joka tekee työtä nigerialaisten naisuhrien kanssa. Eli nyt antaisin puheenvuoron Ambrosille. Olkaa hyvä. Thank you, Kiitos oikein paljon. Kiitos puheenjohtajat. Kiitos, että sain mahdollisuuden puhua täällä valikuntien yhteiskokouksessa. Tietenkin ihmiskauppa kysymys ja uhrien kysymys on keskeisin järjestöni työsarka. Myös keskeinen politiikan ala, jolla on välttämätöntä toimia nopeasti ja tehokkaasti kun ajatellaan, miten reagoimme ihmiskauppaan rikoksena. Se määrittelee kyllä sen, minkälaista yhteiskuntaa haluamme ajaa, rakentaa. Tämä on varsin oikea-aikainen, kun ajatellaan, mitä Euroopassa tapahtuu siirtolaisvirtojen osalta tällä hetkellä. On erityisen tärkeää, että käsittelemme tätä aihetta nyt pari seikkaa taustaksi ikään kuin Tämä liittyy siirtolaisuuteen ja ihmiskauppaan siirtolaisuudessa. Tietenkin siirtolaisuus, myös naisten ja lasten siirtolaisuus, liittyy erilaisiin realiteetteihin. Se on tärkeää seikka aina muistaa, koska joskus on tapana kun vastataan siirtolaiskysymyksiin, ajatellaan, että tässä on yksi kysymys, joka määritellään vain yhdellä tai kahdella tapaa asiakkaan ja tekijän kautta. Ja siksi lähdetään ajamaan politiikkaa, jos ajatellaan, että yhden ratkaisun kautta voidaan ratkaista kaikki ongelmat, mutta näin ei välttämättä ole. On välttämätöntä, että katsotaan, miten moninaista realiteettia on olemassa, jotta voidaan hienosäätää ratkaisuja, jotta ne toimisivat tehokkaammin. Vähän lukuja siksi, että luvut ovat tärkeitä ja luvut ovat ainoita objektiivisia asioita, ne eivät liity yksittäisten ihmisten näkemyksiin ja siksi voidaan antaa vähän taustaa. Kun ajatellaan siirtolaisvirtoja ja naisia lapsia erityisesti nähdään, että tänä päivänä noin 44,3 prosenttia siirtotyöläisistä kautta maailman ovat naisia. Ja korkeakoulutettu muuttujien, työn perässä muuttajien naisten osuus on myös kasvanut melko dramaattisesti. Kielteinen asia on se, että nähdään myös, että naisiin tämä vaikuttaa eniten siirtolaisryhmänä, siis tämä ihmiskauppa. Noin 71 prosenttia kaikista ihmiskaupan uhreista, jotka on löydetty, ovat naisuhreja. Euroopassa kolme neljästä ihmiskaupan uhrista on naisia. Joten varsinainen naisten osuus, kun ajatellaan uhreja, on hyvin korkea. Lapsisiirtolaisuus on myös kasvamaan päin useista eri syistä. On monenlaisia ryhmiä, tietenkin kun ajatellaan lasten siirtolaisuutta. Jotkut lapset ovat siirtolaisia osana perheyksikköä alaikäisenä. Ja alaikäisinä on myös yksin matkustavia, hyvin nuoria myös. Ja sitten on lapsia, jotka joutuvat eroon perheenjäsenistään, vanhemmistaan tai muista perheenjäsenistään, joiden kanssa he matkalle lähtivät. He joutuvat eroon näistä aikuisista matkan päällä siksi, että joku eksyy tai koska joku kuolee matkan aikana ja lapsista tulee näin yksin matkustavia alaikäisiä. Tietenkin eri ryhmät ja eri tyyppiset lapsisiirtolaiset ovat samassa asemassa siinä, että he altistuvat herkästi väärinkäytöksille, ihmiskaupalle ja muille hankalille tilanteille. Me tiedämme, että ihmisillä käytävä kauppa keskittyy erityyppiseen hyväksikäyttöön, mutta kun tytöistä ja naisista puhutaan, niin hyvin usein kyse on seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Ja tietty osuus on ihmiskauppaa muihin syihin, mutta näissä luvuissa on mukana myös alaikäiset ja siksi Tämä on erityisen monimutkainen ja hankala ilmiö. Yksi tekijä, joka tulisi ottaa huomioon ja jonka tulisi mielestäni huolettaa tätä parlamenttia kaikkia EUn jäsenvaltioita on se, että lapsilla käytävä kauppa Euroopassa on kasvanut viimeksi kuluneen kahden kolmen vuoden aikana. Eli kun puhumme ihmiskaupan vastaisesta taistelusta – puhumme siitä, että tehdään tätä työtä kaikenlaisilla alueilla maailmassa lähempänä tai kauempana Euroopasta katsottuna. Tämä on oikein, mutta kuitenkin suuri osa ihmiskauppakysymyksistä tapahtuu Euroopassa ja vakava ihmiskaupan vastainen työ on saatava toteutumaan meillä Euroopassa, ei Länsi-Balkanilla tai Pohjois-Afrikassa tai muualla maailmassa. Ja sitten sitten UNHCRn ja IOMn tutkimuksesta Harry Journeys, jossa katsottiin erityisesti ihmiskauppaa keskisen ja itäisen välimeren reitillä. Tässä raportissa vahvistettiin se, mitä minä juuri sanoin. Eli siirtolaisuuden syyt ovat moninaiset ja lapset ja naiset ovat hyvin haavoittuvaisessa asemassa – tällä matkalla. Tilanne tietenkin riippuu siitä, matkustavatko yksin vai ryhmässä, lähtevätkö he pakoon sotaa tai muuta, tai lähtevätkö taloudellisemmista syistä. Tässä raportissa katsottiin myös riskitekijöitä, jotka lisäävät tätä haavoittuvaisuutta ja miten voitaisiin ehkä lisätä tukea suojelua, kaikenlaiset siirtolaiset, mutta erityisesti naiset ja lapset keskisen välimeren reitillä ovat hyvin altistuneita hyväksikäytön riskille tai ihmiskaupan uhriutumiselle. Monet yksin matkustavat siirtolaiset myös altistuvat enemmän näille spesifeille risteille, riskeille ja lapset ovat hyvin alttiissa asemassa – hyväksi käyttö, ihmiskauppa, uhka lisääntyy monenlaisista syistä, esimerkiksi elinkauppa, ihmiskauppa ja muu hyväksikäyttö. Noin 78 prosenttia lapsista, jotka ovat matkustaneet keskisen välimeren reittiä saapuneet Eurooppaan, ovat raportaineet jonkinlaista vakavaa hyväksikäyttöä, fyysistä tai psykologista tai muun muotoista hyväksikäyttöä. Ja minusta tämä luku on se, jonka pitäisi saada meitä ajattelemaan sitä, miten me puutumme siihen, mitä keskisen välimeren reitillä tapahtuu. Meidän pitäisi siirtää vähän keskittymistä siitä, että pyritään välttämään kaikin keinoin se, että ihmiset tulevat Eurooppaan ja pitäisi keskittyä ehkä hiukan enemmän siihen, miten voidaan – parantaa niiden hyvinvointia, jotka pyrkivät Eurooppaan, erityisesti kaikkein heikommassa asemassa olevia, jotka altistuvat tällaiselle väärinkäytökselle ja hyväksikäytökselle. Ja ehkä meidän pitäisi parantaa heidän olojaan. eikä heikentää tilannetta esimerkiksi niin, että syntyy tilanne, jossa laiva ei päästä mihinkään satamaan, Euroopassa. Libyasta pari sanaa. Se on kaikkein vaarallisin paikka ja yksi niistä paikoista, joissa on useampia väärinkäytöstapauksia, kaiken tyyppisiä, kaiken tyyppistä hyväksikäyttöä. Siellä Libyassa lapsista noin 40 prosenttia ovat kertoneet, että heidät on kidnappattu tai heitä on pidetty jossain tahdon, vastaisesti. Noin 25 prosenttia lapsista – raportoi, että heitä on mielivaltaisesti pidätetty tai pidätte, pidetty vankilassa ilman mitään oikeussuojakeinoja. Kaikki haastatellut lapset olivat nähneet jonkinlaista väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä tai ihmisten tappamista tai muuta väkivaltaista rikollisuutta, joka kohdistuu heihin tai joihinkin muihin. Noin 63 prosenttia Libyan lapsista lähtivät sinne tavoitteenaan jäädä sinne. He päättivät myöhemmin siirtyä kohti Eurooppaa juuri tämän väkivallan takia, jolle he altistuivat. Vastauksina kolme neljä seikkaa pitäisi todeta. Ensinnäkin ihmiskauppa on rikos, mutta se on samalla bisnestä. Joku käy ihmiskauppaa ja joku muu käyttää näitä palveluita. Minusta meidän pitää suhtautua yhtä aggressiivisesti niihin, jotka ihmiskauppaa tekevät, kuin niihin, jotka tietoisesti käyttävät ihmiskauppiaiden tarjoamia palveluita. Jos käytetään uhreja seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai mihin muun tahansa. Me olemme, emme ole riittävän tiukkoina Euroopassa. Meidän pitäisi lisätä toimiamme tuossa mielessä. Meidän tulee lisätä yhteistyötä valtioiden kesken tutkinnassa ja syytteeseenpanossa, koska tässäkin on vähän aukkoa täytettävänä. Meidän pitää myös vaatia yksityisen saaran kanssa yhdessä sitä, että tarvitaan kestäviä yrityskäytäntöjä, paremmat työolot ja se, että koko ketjussa ei käytetä työvoimaa, joka on ihmiskaupan uhria. Minulla olisi paljon lisää sanottavaa, mutta olen jo ylittänyt puheaikani. Kiitos oikein paljon mielelläni vastaan kysymyksiin. Paljon kiitoksia. Ja nyt Victoria Mihalko, voisitko kert puhua antropologisesta näkökulmasta? Keskityn enemmän koulutuksen rooliin ehkäisyssä ihmiskaupalla on erilaisia muotoja ja se vastainen taistelu vaatii monenlaisia ratkaisuja, jotka sopeutuvat jokaisen kulttuuriin ja olemassa oleviin äh, orjuuden muotoon. Suojelun ja äh, kumppanuudet pitäisi säädellä sen mukaan työskentelen ehkäistyössä Unkarissa näen Itä-Euroopan ratkaisujen eron länsi-eurooppalaisiin ja toteaisiin. Nyt mainitsen vähän yhteys. Euroopan nuoret demokratiat ovat haavoittuvia ja jokainen yhteiskunta on hajalla. Äh, ja sukupuolten tasa-arvo, joka luotiin kommunismin aikana, kestää, mutta naisten sosiaalinen asema on alhaisempi, eikä mitään merkittävää poliittista asemaa. Ja romaneja vastaan voimakkaasti kohdistuu diskriminaatio Euroopassa. Ja köyhyys on vallitseva Eurostatin äskettäisen tutkimuksen mukaan ja Bulgarian, Romanian köyhmisellä alueella, se on Romania ja Unkarin sosiaalinen likvuus on erittäin vähän tästä. Kestäisi lähes seitsemän sukupolvea köyhän perheeseen syntyneelle päästä samaan tuloihin kuin Intiassa tai Kiinassa. Monelle ihmiselle nopeat käteislainat ja maahanmuutto ovat ainoat mahdollisuudet nopean muutokseen – näiden asioiden yhdistämisen pohjalta ei ole mikään yllätystä. Unkari, Romania ja Puola ovat Euroopan kärjessä maissa, joissa on rekisteröityjä ihmiskauppatapauksia, jos tarkastelee komission 2016 ihmiskaupparaportteja. Läntisen elämän houkute on tärkeää myöskin Kakkois-Euroopan ihmisille jotka, ja ihmisille, jotka tulevat Euroopan ulkopuolelta, jotka pakevat konfliktia, ympäristön heikkenemistä, turvallisuuden puutetta ja paremmilla mahdollisuuksia. Kuinka tämä kanssa voimme työskennellä ennalta ehkäisyssä, jos me voimme tarttua syihin, kuten paikallinen ja globaali epätasa-arvo ja velkavankeus. Mutta on jotakin keinoja, joita suosittaisin kaikille toiminnan koulutuksen alueella, jossa työskentelee. Meidän yhdistyksemme Meitä on inspiroitunut Liverpoolin äh, orjuusmuseo, jossa lisätään tietoa aikaista orjuudesta lapsille. Ja tässä meidän käsikirjamme, online-käsikirja, joka on ilmainen, ja käytämme tätä esimerkkinä. Tässä esitellään nykyaikaista orjuutta ja tarjotaan mahdollisia mahdollisuuksia orjuuden vastaista taistelussa. Ja tässä pyritään rohkaisemaan opettajaa käsittelemään luokassa tätä aihetta tai epämuodollisissa konteksteissa tapaustutkimuksissa. Meillä on jatkuvia äh, työpajoja opettajille ja äh, yritämme antaa mahdollisuuden heille näitä opet- opetusmalleja käyttämään. Olemme käyttäneet tätä useammassa lastenkodissa ja koulussa. Ja meillä on myös lisätietoa kiinnostuneille vanhemmille. Minä olen pitänyt workshoppeja monissa kouluissa ja jokaisessa luokassa, joko lapsi pysyy apua kyberhäirinnän tai hyväksikäytön vuoksi, jota tapahtuu koulussa tai kotona, jopa etuoikeudessa koulussa. Tämä on pieni määrä evidenssiä, jotka kertoo, kuinka latenttia tällainen toiminta on. Lasten kodissa lasten haavoittumus on haavoittava voi, tyttöjä ja myös poikia houkutellaan. Ja vuosienkin jälkeen nämä koulut vaativat erityisiä suojatoimia kaikkialla koulutuksella on perustehtävä ehkäisyssä, koska silloin ihmiset oppivat paremmin oikeuksistaan. He oppivat ajattelemaan kriittisemmin ja se lisää heidän itseluottamustaan. 2015 Yhdysvalloissa alettiin opettamaan ihmiskaupasta, kun Yhdysvalloissa julkaistiin opetus, ää, oppikirja ihmiskaupasta – Siinä opetetaan tunnistamaan ihmiskauppaa, mitä tehdä, jos sen tunnistaa. Myöskin kouluprotokollia ja politiikkoja. Monissa Euroopan maissa ei ole mitään tällaisia protokollia kouluille. Ja me olemme hyvin kaukana eurooppalaisesta standardista. Hyvien käytänteiden joukossa tärkeää on lastensuojelun oppaat kakos Euroopalla. Nämä online ovat Albanian, Kroatian, Kroatian, Kosovan, Unkarin, Pohjois-Makedonian ja Moldovan asiantuntijoille vaihtaa keskenään metodeja ja löytää keinoja lasten kauppaa vastaan ja auttaa liikkeellä olevia lapsia. Me mahdollistamme myöskin offline-keskusteluja avatomien kanssa ja me, me koulutamme mediaa, koska tutkivalla journalismilla ja dokumentilla on myös tärkeä rooli. Me työskentelemme myös tut- lainvalvonnan tutkijoiden ja työvoimatarkastajien kanssa. Ja jossakin maissa on paikall- rajoitettuja paikallisia verk- verkkoja, jotka saavat pitää vain yhden tapaamisen vuodessa. Koulutus on erittäin tärkeä mahdollisuus jakaa ideaa. Nämä aloitteet keskittyvät lähinnä haavoittuviin yhteisöihin ja suojelujärjestelmiin. Tutkijat, jotka ovat sä olet kauppa, metäismies uuden tarjontaa ja alueita, joissa ihmiskauppoja toimivat ja missä on kysyntää, missä on ota. Ja me haluamme, että, että ehkä sä toiminnat keskityt enemmän ihmiskaupan harjoittajia ja ostajia. Me haluamme käymään ihmiskauppaa vastaan mahdollisimman monin keinoin. Tämä on erityisen kohtuullista alueella, jossa toimivat pieni ne ryhmiä, joilla on hyvin samanlaiset sosiokulttuuriset taustat kuin uhreilla. Tietoisuuden lisäämisellä on hyvä, se on hyvä keino suoria, lähettää suoria viestejä kohderyhmille. Esimerkiksi ihmisille, jotka ovat lähtemässä maasta, jolla voi olla lähtemästä tällä työtä ja sitten ostajille voi olla myöskin erilaisia kampanjoita, näyttelyitä ja muita performansseja voi järjestää. Kuten maahanmuuttoraportissa lopuksi todetaan, EU täytyy löytää parempi tasapaino lyhyen aikavälin tavoitteen kanssa, jossa pyritään vähentämään maahanmuuttoa ja pitää ajatella pitkäaikainen kehitystä. Kohdealueiden kehittäminen Libyassa, Jordaniassa, Moldovassa tai Unkarissa pitäisi alkaa tutkimuksella ja pitäisi luottaa paikallisia ryhmiä. Ja myöskin todistajan suojan ja uhrien suojan pitäisi alkaa mahdollisimman nopeasti, mutta asenteiden muuttaminen vaatii aina aikaa ja ohjelman kartoittaminen tar- tarpeiden kartoittavia aikaa ja mikroluototus ja laadullinen opetus ja tasa luominen vaatii aikaa. Holistinen lähestymistapa on ainoa mahdollisuus, vaikka sinne menee paljon aikaa ja se vaaditaan enemmän investointeja Koalitioita kuin tämä 8.7 allianssi, joka yhdistää kaikkien tasojen toimijoita kiihdyttämään YK on, ää, kestävän kehityksen tavoitta 8.7, joka on nykyaikaisen orden lopettaminen. Minä haluan koko Euroopalle maahanmuuttopolitiikkaa, joka rakentuu ihmispolitiikalle, joka erillään, ja kehityspolitiikkaa, joka perustuu kaikkien suuntien tasavertaiseen politiikkaan. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Eli seuraavaksi kuulemme uhrien näkökulman. Eli Esoe Agatis kansanjärjestöstä Irokosta ja hän saa noin kahdeksan minuutin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Olen kansalaisjärjestössä, joka tukee ihmiskaupan uhreja lähinnä Nigeriasta, mutta myöskin Itä-Euroopasta. Puhuimme naisten kanssa Monet naisista olet ylittäneet Välimeren ja kysymme, miksi olitte tulleet meren yli ja tiesittekö riskeistä ja vaaroista, joita liittyi Välimeren yrittämiseen veneissä. Ja he sanoivat, että kyllä, he tiesivät, heille oli kerrottu, no, mutta se oli kuitenkin riskin arvoista lähteä ylittämään Välimerta. Heille kyse oli kyse siitä, kuoleeko nopeasti merellä vai kuoleeko hitaasti nälkään ja köyhyyteen. Äärimmäinen köyhyys, tulevaisuuden näkymien puuttuminen ajaa ihmisiä maastaan pois. Ihmiset joutuvat lähtemään maistaan esimerkiksi konfliktien takia ja heidän elinolosuhteensa ovat kestämättömät ja he etsivät uusia mahdollisuuksia. Ja sama koskee valtaosaa nigerialaisista, jotka tulevat Välimeren yli vaarallisissa olosuhteissa. Naiset, jotka joutuvat lähtemään, aikaisemminhan ihmiskauppa oli tyyppistä käytettiin lentokoneita, junia – mutta nyt valtaosa tuodaan Libyaan ja Libyasta heidät taitetaan veneillä Eurooppaan. Ne, jotka lähtevät maasta ottaakseen perhettään taloudellisesti, valtaosa nigerialaisista naisista totesi, että he joutuivat seksuaalisen väkivallan kohteeksi – itse olin Sisiliassa Mineon leirillä pari kertaa vuonna 2015 ja 2016. Ja naiset, joiden kanssa puhuin, sanoivat, että kaikki yhtäkään poikkeusta lukunottamatta olivat joutuneet seksuaalisen väkivallan kohteeksi ja myöskin muunlaisen väkivallan kohteeksi. Monet tulivat raskaaksi. Lähes kaikki heistä on ihmiskaupan uhreja ja Valtaosa heistä joutuu seksityöläisiksi Eurooppaan. Vertaisimme naisten ja tyttöjen tilastotietoja, jotka saapuvat Italiaan Välimeren yli ja jotka identifioidaan leireillä. Ainoastaan pieni osa heistä on virallisissa suojapaikoissa, eli mitä tapahtuu muille, mihin he menevät, mitä kävi näille nuorille naisille, jotka ovat saapuneet veneellä Eurooppaan. Vastaus, jonka olemme saaneet naisilta, on, että valtaosa heistä haetaan turvapaikoista ja hyväksikäyttäjät, joilla on jo tietoa siitä, missä he ovat, tulevat hakemaan heidät pois sieltä. Eli valtaosa saapuneista on joko elitasopakolaisia tai ihmiskaupan uhreja. Ja joissain maissa, kuten Italiassa, onneksi on ohjelmia, joilla tuetaan ihmiskaupan uhreja ja varmistetaan, että he pääsevät pois hyväksikäyttötilanteesta, mutta näin ei aina käy kaikissa Euroopan maissa. Ja tämä on aiheuttanut paljon ongelmia, kun pitäisi olla yhtenäinen lähestymistapa ihmiskaupan uhrien kohtelun osalta. Eli millaisia suosituksia ja toimivia ratkaisuja voisimme keksiä? Kansalaisjärjestöjen kanta on se, että valtaosassa Eurooppaa lähestymistapa on ollut sellainen, jossa puututaan seuraamukseen juurisyihin ei niinkään ole puututtu ja mitä ne ovat. Aluksi totesin, että ihmiset lähtevät, koska elinolosuhteet ovat kestämättömät. Eli ihmiset hakevat parempia mahdollisuuksia ja kun olemme tehneet tutkimuksia naisista ja myöskin miehistä, jos käytte Italian kaupungeissa, koska sinne on saapunut valtavasti maahanmuuttajia, siellä on myöskin nuoria miehiä. Ja valtaosa heistä kerjää rahaa kauppojen ulkopuolella. Itse olen puhunut heidän kanssaan monissa paikoissa, kuten kolleganikin, ja olemme saaneet kuulla, että jos on mahdollisuus palata kotiin, ja tiedämme, että kun palaamme, emme joudu samoihin olosuhteisiin, niin totta kai olemme valmiita palaamaan välittömästi. Mutta se ei ole mahdollista, koska emme tiedä, mihin joudumme, jos palaamme kotimaahan. Jos jää Eurooppaan, niin sekin on kestämätöntä. Heillä ei ole työtä, monilla ei ole mitään virallisia asiakirjoja, eli mitä he sitten tekevät. Ja sitten kun katsotaan sosiaalisia olosuhteita, millä tavalla Euroopan maat ja kansalaiset ottavat vastaan maahanmuuttajia, voimme nähdä millaisia ongelmia on syntynyt, sosiaalisia konflikteja – aikaisemmin nä, tällaisia esiintyy tietyissä maissa, mutta nyt niitä on alkanut esiintyä. Eli millä tavalla etenemme tästä tilanteesta? Minun järjestöni tarkasteli näitä kysymyksiä ja tiettyjä hankkeita, Erityisiä pilottihankkeita on lähtömaissa, kuten esimerkiksi Nigeriassa. Osa uhreista tulee sieltä Mutta muistan, kun tein jatkotutkimusta, tarkastelimme Lomen yleisopimusta, joka liittyi EUn tukeen AKT-maille. Ja osa siitä oli taloudellinen tuki kehitysmaille, jotta ne pystyvät kehittymään. Ja tutkimustulokseni oli, että Lumen yleissopimus ei tehnyt se, mitä sen piti tehdä. Ei siksi, etteikö se olisi ollut mahdollista, vaan johtuen siitä, miten sitä pantiin täytäntöön. Eli nyt pitää tarkastella, millä tavalla Eurooppa tukee kehitysmaita ja millaisia kehitysohjelmia on käynnistetty. Kyse oli vain siitä, että tarkasteltaisiin hallitusten välisiä suhteita. Kyse on myöskin siitä, että pitää olla kansalaisjärjestöjä – Siis nyt puhutaan voittoa tuottamattomista järjestöistä. Mutta usein isot voittoon pyrkivät järjestöt saavat käyttöönsä resursseja, jos ne haluavat tehdä jotain kehitysmaissa. Ja kun ajatellaan sitten voittoja, niin ne eivät ole sellaisia kehitysohjelmia, joilla pystytään muuttamaan tilannetta. Jos todella haluamme löytää ratkaisuja maahanmuuttokriisiin, niin silloin pitää palata takaisin ja pitää varmistaa, että lähtömaat ovat mukana prosessissa. Näin voidaan varmistaa, että alkuperämaat ovat mukana kehittämässä omia maitaan, jotta kansalaisten ei tarvitse lähteä maasta. Sitten kansallisten järjestelmien harmonisointi. Meidän täytyy tarkastella ja yhtenäistää menettelyitä, jotka liittyvät ihmiskaupan uhrien tukemiseen. Ja muista jäsenmaista pitää antaa enemmän tukea maille, esimerkiksi Kreikalle ja Italialle, jotka ottavat vastaan valtaosan maahanmuuttajista. Näitä maita tulee auttaa. Ja sitten myöskin seksuaalipalveluiden kysyntä, joka on tärkeä tekijä ihmiskaupassa Euroopassa. Tämä on hyvin hankala kysymys, johon ei juurikaan ole puututtu. Mutta meidän työssämme olemme havainneet, että koska seksuaalipalveluille on kysyntää Euroopassa, niin siksi naisia tuodaan niin paljon tyydyttämään tätä kysyntää. Eli tähänkin kysymykseen tulisi puuttua. Kiitos. Muito obrigado, senhora eh, eh, Agatis, pelo impressionante... Kiitoksia näistä vaikuttavista lausunnoista. Tämä on hyvin väkivaltaista todellisuutta. Kukaan ei tietenkään lähde kotoaan, ellei siellä tapahdu jotain pahaa. Tämän on kuultu aikaisemminkin ja tätä asiaa pitää edelleen tarkastella hyvin läheisesti. Täällä on kolme puheenvuoropyyntöä, mutta puhukaa ihan lyhyesti. Ensimmäisenä Maite Ruiz. Yes, muy brevemente. Kiitoksia. Ihan lyhyesti. Haluaisimme kiittää teitä kaikkeista työstänne me olemme liittolaisia ja tarvitsemme mahdollisimman paljon tietoja, jotta voimme tehdä näkyväksi osan tästä, mitä nyt tapahtuu. Meillä pitää myöskin olla arvioita ja lukuja. Eli kuinka monet tuhannet naiset ja lapset ovat tämän ilmiön piirissä. Ja kun ajatellaan lapsia, jotka ovat joutuneet elin kaupan uhreiksi. Onko näistä jotain tietoja? Meidän pitää tehdä tästä asiasta myöskin näkyvämpi kansalaisillemme. Yksi ongelma on se, että näistä asioista ei tiedetä ja myöskin inhimil... meidän täytyy katsoa asioita inhimillisemmin ja meillä pitää olla numerisia arvioita näistä ilmiöistä. Nyt puhutaan 9000 ihmisestä, jotka ovat hukkuneet Välimereen, ja sitä voimme arvioida vielä, kuinka paljon ihmisiä on raiskattu tai kidutettu ja kiristetty, ja kuinka monen, paljon lapsia on mukana elinkaupassa. Eli jos meillä olisi näitä tietoja, niin voisimme viedä asiaa tehokkaammin eteenpäin. Jotkut Euroopan maat voivat olla malleina toisille, kun ajatellaan, mitä on tapahtunut viimeisen kolmen vuoden aikana – Minulla ei ole näitä tietoja, siksi sanon tämän. Kataniassa jokin aika sitten sinne on saapunut nyt Libyasta paljon vähemmän ihmisiä kuin ennen. Eli näitä lapsia ja naisia ja miehiä pidetään Libyassa. Eli jos voisitte tästä kertoa lisää, niin olisin siitä kiitollinen. Signor López Aguilar. Kiitos teille Lopes Aguilar. Kiitos. Herran Brosille kysymys. Libe-valiokunta on todella jännittävä paikka. Joskus säädetään lainsäädäntöä, joskus kiistellään todella kummista kiistakysymyksistä ja joskus kuulemme asiantuntijoita, silminnäkijöitä, todistuksia, jotka kannattaisi todella kuulla, jotka antavat meille ajattelun aihetta ja niin on tänään. Kun ihmiskaupasta puhutaan, ja ihmisten hyväksikäytöstä. Ja kysymys, jonka haluaisin esittää, liittyy juuri siihen, mitä sanoitte. Kun puhumme naisten hyväksikäytöstä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joka kohdistuu naisiin, meillä on tapana ajatella, että tämä kaikki tapahtuu jossain muualla, Liibyassa. Siellä hyväksi käytetään naisia seksuaalisessa tarkoituksessa, mutta – Tätä tapahtuu täällä, kaikkialla Euroopassa, täällä toisella puolella välimerta. Jotain on tehtävä. Mieluummin nopeammin kuin hitaammin tässä olisi edettävä. Ja minä haluaisin vain mitä omaan kokemukseeni. Olen ollut oikeusministeri Espanjassa, jäsenvaltiossa. Ja olin ministerineuvostossa, jossa käsiteltiin prostituution rikollistamista kautta Euroopan – ja joissain jäsenvaltioissa otettiin esiin esimerkiksi Ruotsin ajatus niin aikoina. Ja paljon argumentoitiin siitä, miten voitaisiin asettaa syytteeseen tai saada rikokseksi prostituutio kautta Euroopan unionin. Ja vakavasti, koska tämä aiheuttaa haasteita – rikoslainsäädäntöön ja politiikkaan, mutta tilanne on vain heikentynyt viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana. Tämä on valtavaa bisnestä ja joissain jäsenvaltioissa naisten hyväksikäyttö, rikollinen naisten hyväksikäyttö prostituutioon on osoittautunut tärkeimmäksi, aivan tärkeimmäksi rikoksen muodoksi, kun ajatellaan järjestäytynyttä rikollisuutta, joka liittyy niin monella tapaa muuhun rikostoimintaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Joten haluaisin kuulla kantojenne siitä, olisiko mahdollista jälleen puuttua tähän kysymykseen Euroopan laajuisesti, koska oikeusperustaa on nyt olemassa sellaista, jota ei ollut kymmenen vuotta sitten, ennen kuin Lissabonin sopimus astui voimaan, kuten vuonna 2004, kun olin ministerineuvostossa. Nyt on oikeusperusta olemassa, jotta voitaisiin kriminalisoida vakavaa rajat yrittävä rikos kun ajatellaan rikoslainsäädäntöä. Voisitteko puhua tästä aiheesta lisää? Kiitos. Eh, kiitos. Seuraavaksi Anna Heili. Ja pyytäisin, että puhutte mahdollisimman lyhyesti, muuten aika riitä kaikille. Paljon kiitoksia. Ja kiitos kollegalle, joka otti esille tämän tärkeän kysymyksen. Ja kiitos, että otit kysymyksen kysynnästä. Olin itse mukana ja otin eh, esille tämän uuden ihmiskapalainsäädännön ja otin saada mukaan tämän, että rangaistaisin niitä, jotka ostavat seksiä ihmiskaupan uhreilta. Siihen ei ollut mitään mahdollisuuksia, vaikka Lissabonin sopimus oli silloin voimassa. Toivon, että yritys voisi tehdä uudelleen, mutta tästä halusin puhua kans vapaaehtoista järjestöistä. Minä itse olen ollut poliisin kanssa Ruotsissa liikkeelle. Olen tavannut ihmisiä, jotka ovat ihmiskaupan uhreja ja nigerialaisia prostituoituja, joista puhuit. Meillä on ollut paljon yhteyksiä vapaaehtoisen järjestöön, talittajärjestöön Ruotsissa, joka auttaa äh, ihmiskaupan uhreja palaamaan. Minusta on tärkeää, että vapaaehtoisella järjestöllä, kansalaisjärjestöllä on yhteinen verkosto, tarvitsette voimaa, apua ja hyviä käytäntöjä. Joten Euroopan vappa kansalaisjärjestöillä pitäisi olla mahdollisuus verkostoitua. Ehkä te nyt teettekin niin. Ja on, meillä on tärkeää, että, että on yhteyksiä järjestöihin Libiassa ja Nigeriassa. Että, että, Tiedämme, että kun ihmiskavauhdit palaavat, että voivat pärjätä. Joten kiinnostukseni on näissä verkostoissa ja yhteistyömahdollisuuksissa. Jurek. Kiitos, ten Jurek. No. Ja dziękuję wszystkim e, prelegentom za... Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia vieraita mielenkiintoisista tiedoista, mutta yksi kysymys Irokolle. 35 vuotta sitten maastamme lähti paljon ihmisiä länteen. Puolassa oli sotatila, laki. Talous heikkeni. Jotkut ihmiset lähtivät, toiset jäivät. Monet syistä olivat psykologisia. Eli haluaisin tietää kriteereistä ja miksi ihmiset lähtevät. Sitten miksi Nigeriasta tulee niin paljon ihmisiä Eurooppaan? Maassahan on paljon luonnonvaroja ja sitä voitaisiin kehittää ja se kehittyykin. Toiseksi puhuitte siitä, että naiset joutuvat usein uhreiksi ja heidän on pakko lähteä maasta. Mutta mistä kaikki saa alkunsa? Ja sitten mitä muita kohteita on nigerialaisilla maahanmuuttajilla? Ja mikä on perheiden rooli niiden, jotka asuvat Euroopassa? Puolalla on tiettyjä kytköksiä Nigeriaan. Yksi puolalaisista jalkapalloilijoista oli Nigeriasta. Yksi kollegoistani Puolan parlamentissa myöskin oli Nigeriasta. Eli jotain yhteyksiä meillä on Nigeriaan. Mutta haluaisin tietää, mitkä ovat maahanmuuton juurisyyt Nigeriassa. Kiitos. Kiitos sitten Maarin Björk. Tack så mycket och framförallt ett stort... Kiitos paljon ja ennen kaikkea kiitos asiantuntijoillemme ja vieraillemme. Tämä on tasa-arvovaliokunnalle ollut usean vuoden ajan tärkeä kysymys. Vapaaehtoisjärjestöt ja asiantuntijat antavat meille tärkeää tietoa myös täällä tänään vieraina olevat. Minusta tuntuu hyvin tärkeältä se, että uudestaan keskitytään nyt tähän aiheeseen, jos ajatellaan ihmisiä, jotka ovat olleet jossain tällaisessa keskuksessa Euroopassa. Olen tavannut esimerkiksi nigerialaisia tai muiden afrikkalaisten maiden naisia, jotka ovat lukittuneet johonkin tiloihin ja odottavat siellä karkoitusta. Ja tämä on selkeästi ihmiskaupan uhrien kysymys. Heitä pitäisi suojella, eikä niin, että heidät karkotetaan heti tai Dublinin mukaan siirretään toisen EU-jäsenvaltioon. Tämä osoittaa aivan selvästi, että meidän järjestelmämme eivät toimi ja siksi täällä esiin otettu kysymys on niin tärkeä, kun puhutaan näistä kansallisista säännöistä. On huolehdittava siitä, että nämä naiset, jotka ovat ihmiskaupan uhreja, saavat oikeuksia, että heitä ei lukita mihinkään. Ja sitten, jos ajatellaan, mitä me voimme tehdä, ja aika nopeasti, on se, että meidän pitäisi tukea paljon enemmän kansalaisjärjestöjä ja järjestöjä, UNHCR ja muita, jotka ovat tällaisissa maahantulopisteissä tekemässä työtä, koska siellä voidaan tunnistaa, ketkä ovat ihmiskaupan uhreja ja huolehtia siitä, että on hyvin varhaisessa vaiheessa naiset ja tytöt saisivat ansaitsemaansa tukea. Ja sitten vähän pidemmällä aikavälillä ratkaisuja, joita meidän totta kai pitää työstää myös. Puhumme erilaisista yhteistyöstä ja kehittelystrategioista Afrikan, Aasian ja muiden maanosien osalta. Emme tietenkään voi pistää kaikkea rahaa turvallisuuteen ainoastaan ja lähteä vain varusteluun, kun pitäisi ajatella enemmän kehitysyhteistyötä. Ja toisaalta on pohdittava sitä, miten koko siirtolaisuuteen, liikkuvuuteen suhtaudutaan. Se on osa ratkaisua. Tiedän, että poliittinen ilma ilmapiiri on tällä hetkellä erittäin huono, mutta meidän pitäisi edelleen kuitenkin esittää näitä kysymyksiä. Se, että laillisen siirtolaisuuden liikkuvuuden reittejä niin vähän on eduksi ihmiskauppiaille. Sitten olen sitä mieltä, olen itse ruotsalainen. Ja meidän tiemme on osoittautunut hyvin menestyksekkääksi, kun puhutaan naisilla ja tytöillä – ja pojillakin käytävästä kaupasta seksiteollisuudessa. Ja tässä todella keskitytään kysyntään. Me emme rikollista koko kysymystä, mutta ei ole sallittua ostaa palveluita Ja tämä on antanut erittäin hyviä tuloksia. Eli kysyisin vähän, mitä, mitkä ovat keskeisimmät kohdemaat niille tytöille ja naisille, joita jota seksuaalisesti hyväksi käytetään, jotka ovat ihmiskaupan uhreja, koska siellä on toimittava. Kiitos. Eh, eh, Kiitoksia. Meillä on tiukat aikarajat ja minun täytyy ikävä kyllä pyytää, että käyttäisitte vain kuuden minuutin vastauspuheenvuoron. Ette voi vastata kaikkeen, mutta pyytäisin, että vastaatte mahdollisimman lyhyesti, ehkä parissa minuutissa. Voisitte lyhyesti vastata. Ja mennään nyt päinvastaisessa järjestyksessä. Ilja Katis ensin. Thank you. Um, a... Kiitos. Kiitos. Niputan kysymykset. Vastaan sen näin. Kysymys siitä, miten naiset lähtevät. Yleensä joku, joku ei-ihmiskaupan harjoittajat tuota yhteyttä Beninistä. Nigerin hallituksella on nyt työryhmä, joka perustettiin viime elokuussa. Se identifioi nämä ei-ihmiskaupan kävijät ja alkavat pidättää heitä ja menevät myös Libiaan palatakseen osa niistä, joita, jotka ovat jääneet jumiin Libiaan. Helmis ma- maaliskuussa noin seitsemän ihmistä on palannut. Kysymys on aina resursseista. Tämä ei toimi niin nopeasti kuin haluttaisiin. Perheiden rooli, niiden, jotka asuvat Euroopassa, se on minimaalinen. Ajatellen ihmisten paluuta välimereiltä. Osamat perheet, jotka ovat Euroopassa laillisesti, ne käyttävät laillisia keinoja. He eivät yleensä käytä epäsäännöllisiä, hyvin riskaabeleja reittejä. Tiedän, että puolella on yhteyksiä Nigeriaan. Joten puolella mahdollisuudet tukea hallitusta näissä toimissa ihmiskaupan ehkäisemistä ovat olemassa. Ja sitten virtaukset Nigeriasta. Mä oon rikas resurssirikas. Teknisesti Nigeria on rikas. Olen nigerialainen. Tiedän, me tiedämme, että Nigerian vauraus ei ole muuttunut hyväksi tilanteeksi maassa. Me kaikki tiedämme, että korruptiota on. Sen, sen vain avaamista myöntää. Ja Euroopan lähestymistapa on puhua negatiivisen vastaessa puolen kanssa. Ja sehän halutaan ratkaisua. Kansalaisjärjestön resurssit. Kuten ruotsalainen edustaja totesi, meillä ei ole riittävästi resursseja kansalaisjärjestöille toimia. Se on takaisku. jos ajatellaan Saksa, Hollanti, Sveitsi, Italia. Sinne käydään seksikauppaa. Italiassa ei, mutta muussa äh, Itävallassa, Sveitsissä, Saksassa äh, seksin ostoa vapaata. Ja ihmiskavahuria ja muita naisia näistä maista saapuu. maissa, joissa lainsäädäntö on muuttunut, tuollaiset saapumiset ovat merkittävästi vähentyneet. Sitten maahanotto kohta arabimaat. Monet näistä päätyvät esimerkiksi Dubaihin ja se käyttää seksuaalisesti heitä hyväksi. Taidaan lopettaa tähän. Kiitos sitten Victoria Mihalko ihan lyhyesti. Okay, I leave uh, more time. En jätän enemmän aikaa muille voin viitata vain tähän viimeiseen kysymykseen, joka liittyy kehitykseen ja koulutukseen, joista minä puhuin. Kehitys ja juurisyihin puuttuminen on yksi tärkeimpiä asioita, kun ajatellaan ihmiskaupan vähentämistä ja modernia orjuutta – Mutta toisaalta Euroopassa ei tulisi keskittyä ainoastaan maahanmuuttoon ongelmana. Pitäisi katsoa, miten saataisiin enemmän laillisia maahanmuuttoväyliä ja tilaa ihmisille, jotka tulevat Aasiasta tai Afrikasta tai jostain muualta töihin. Eli meidän täytyy ymmärtää, että maahanmuutto on luonnollinen ilmiö ja meidän täytyy luoda tilaa lailliselle maahanmuutolle. Kiitos. Kiitoksia. Sen Ambrosin. Kiitos ihan lyhyesti tiedoista luvuista. Ei minulla kaikkea tässä ole tietenkään, mutta suurin osa siitä, mitä kysyitte, on kyllä olemassa ja voin antaa tätä tietoa ja näitä lukuja puheenjohtajalle, valiokunnan puheenjohtajalle, jotta ne voidaan sitten jakaa kaikille kiinnostuneille. Mutta totta kai voidaan jo olettaa, esimerkiksi 35 000 lasta tuli Eurooppaan viime vuonna, joten voimme sanoa, että 23 prosenttia näistä lapsista on altistunut hyväksikäytölle ennen Eurooppaan tuloa 35 000 tuo 23 prosenttia, merkittävä luku siis. Kyllä, huolta on paljon. Ennen kaikkea saapuista, jotka tulevat Pohjois-Afrikasta ja miten paljon näitä tulijoita on. Luku on kasvanut merkittävästi. Se on osittain hyvä uutinen, mutta huonojakin uutisia on. Yksi on se, että se tarkoittaa sitä, että useammat ovat siirtyneet muualle, pohjois afrikkaan Libyaan, muualla. Meitä pitäisi huolettaa enemmän se, minkälaisiin oloihin nämä ihmiset ovat päätyneet, oli kyse sitten Libyasta tai muista Pohjois-Afrikan valtioista. Ja me teemme virheen siinä, että me aina keskitymme katsomaan vain sitä, kuinka monet tänne tulevat, me käyttele niitä, jotka jäävät jälkeen. Toinen huoli on se, että vaikka Eurooppaan tulijoita vähemmän, niin kuolemien osuus on lähes kaksinkertaistunut, Eli vähemmän ihmisiä tulee paikalle, mutta Välimerellä kuolee suhteellisesti enemmän ihmisiä. Arvio ei voi olla kovin täsmällinen näissä oloissa, mutta vuoden 2000 jälkeen Välimeren kuolemat ovat yli 40 000 henkeä. Nämä ovat järkyttäviä lukuja aivan meidän edustallamme, joten tämän pitäisi olla todella suurempi huolenaihe meille. Kyllä, me olemme vakuuttuneita ja komissio varmasti on vakuuttunut samasta asiasta, että meidän on lisättävä kriminalisointia ja huolehtia sitä, että puutumme kaikkiin tapauksiin, joissa käytetään hyväkseen ihmiskaupan uhria, olisi kyse sitten prostituutiosta tai maataloustyöntekijöistä Etelä-Italiassa tai kotona tehtävästä työstä jossain muualla, koska peruskonsepti tässä on se, että tässä on kyse bisneksestä. Ja siihen voidaan puuttua ainoastaan puuttumalla markkinoihin. Niin kauan kun annetaan markkinoiden olla olemassa, niin kauan joku tekee rahaa tällä. Ja markkinoilla on käyttäjät, ja toisaalta se tosiasia, että useimmille näistä ihmisistä, jos he haluavat tulevaisuutta itselleen, siihen voi liittyä hyväksikäyttö jossain vaiheessa, sitä ehkä tiedetään aina, mutta ihmiskauppiasta on käytettävä aina, koska laillisesti ei Eurooppaan voi töihin tulla. Se on mahdollista. Jos natsaikana haluttiin lähteä ulos, niin jouduttiin käyttämään ihmiskaup- nopean apua, muuten se ei ollut mahdollista. Se on ikään kuin normaali tapa reagoida tilanteeseen, johon liian monet ihmiset ovat joutuneet. Ja jos ei näihin asioihin puututa, ongelmaan ei löydy ratkaisua. Sitten ihan nopeasti puhuttiin turvallisuuteen käytettävistä varoista, vaikka se naivia onkin ehkä, tai idealistista. Mielestäni on tärkeää aina muistaa, että paras turvallisuusinvestointi, jonka voimme tehdä, ei liity siihen, että rakennetaan vankiloita ja muureja, vaan että huolehditaan siitä, että ihmisoikeuksia ei voida rikkoa missään maailmassa. Ja perusoikeuskirjahan EU:ssa jo on tämän ajatuksen mukainen ja tämän pilarin varaan EU nojaa. Eli tässä tarvitaan investointi, jos todella haluamme puuttua syyhin tässä ongelmassa. Jos puutumme vain tämän ilmiön loppupäähän – me aina kiertelemme tätä kysymystä, mutta me pystyy sitä kunnolla ratkaisemaan. Kiitos. Muito obrigado eh, aos três eh, intervenientes. Kiitoksia kolmelle puhujallemme. Sitten siirrymme seuraavaan paneeliin. Eli paneelin jäsenet vaihtuvat. Eli seuraavat puhet voivat tulla tänne puheenjohtajapöydän taakse. Täällä on Mirja Vasiliadun. Madina Jarbussinova ja Jari Liukku sekä Anna Hed. estando a mesa já eh, instalada, estaríamos em condições... No niin, nyt puhujat ovat täällä pöydän takana. Eli siirrymme toiseen paneeliin. Ja tässä tarkastelemme konkreettisia toimia, joilla voidaan torjua ihmiskauppaa. Esittelen tässä vieraamme, eli ensin Mirja Vasilidau, joka on EUn ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattori. Thank you to the European Parliament and especially the, the... Kiitos parlamentille kahdelle valiokunnalle kiinnostuksesta ja sitoumuksesta tällä alueella. Päivän tapahtuma käsittelee naisten ja lasten ihmiskauppaa ja aikamme uutta orjuutta. Minulla on kantoja jotka koskevat otsakkeen eri piirteitä. Ensin lasten ihmiskauppa. Komission kertomuksesta Eurostatin työstä Europolilta me tiedämme, eli yli kaksi kolmasosa ihmiskaupan uhreista on tyttöjä ja naisia. Se täytyy pitää mielessä. Tiedämme myös, että valtaosa naisista, joita kaupataan Eurooppaan – kaupataan seksuaalisen hyväksikäytön vuoksi. Siitä me emme halua puhua, mutta näin se nyt vain on. Kansainvälinen maahanmuuttojärjestö IMO ei maininnut erittäin tärkeää tilastotietoa, eli että naisten ihmiskaupan määrän kasvu Nigeriasta Italiaan Libian kautta on kasvanut 600 prosentilla vuodesta 2014, eli kolmessa vuodessa seksuaalisen hyväksikäyttöön kauppa on lisääntynyt noin paljon. Eli tämä näkökulma on erittäin selkeä, mutta kansainvälisten järjestöjen kannat eivät ole niin selkeitä. Oli ilahduttava kuulla, että IAM käytti komission kieltä ja jossain määrin tarttui naisten ihmiskauppaan. On mukavampaa puhua lasten ihmiskaupasta, lapsen kohdistuvasta ihmiskaupasta kuin naisten. Mutta jatkaen sitä, mitä puheenjohtaja sanoi mitä me teemme käytännössä tähän asiaan puuttuaksemme. Arvan, että olen osallistunut monenlaisiin konferensseihin ja tapahtumiin ja olemme nähneet, minkälaisia rahoitusreaktioita on tullut kansalaisjärjestölle ja kansainväliselle järjestölle. Ja olisi kiinnostavaa tietää viimeiseltä kymmeneltä vuodelta, kuinka monet noista konferenssien tuloksista ottavat sukupuolen huomioon tai puuttuvat yhteiskunnallisen sukupuolen mitenkään konkreettisesti. Ja ehkäpä etujen edustaja kertoo enemmän. On tämä on tärkeää muistaa. Pitää myöskin muistaa, kuten jo täällä mainittiinkin, että puhutaan kahdesta asiasta. Toisaalta erittäin vakavasta rikoksesta – joka on myös vakava ihmisoikeusrikkomus. Eli meillä on hyvä juridinen ja politiikka kehikko, enkä jo toista kertaa toisensa jälkeen, mutta lainsäädäntö on erinomaista vuodelta 2011. Komissio on julkaissut raportin lainsäädännön muuttamisesta kansalliseksi lainsäädännöksi transponoinnista ja me seuraamme myös täytäntöönpanoa. Meillä on myös uusi tiedonanto, jonka esittelin teille viime tammikuussa jossa prioriteetti on erityisesti puuttua rikoksen ihmisoikeusrikkomuksen kaikkiin ulottuvuuksiin. Ensin seurata rahaa ja avata tämä ihmiskauppaketju. Tarvitaan uhreille parempi pääsy oikeuksensa turvaamiseksi ja lisätä sisäistä ja ulkoista koordinaatiota. Meillä on erittäin myös konkreettisia, konkreettisia toimia jotka ovat sukupuolispesifejä. Komissio on viimeinen organisaatio, joka spesifisti tarttuu sukupuoleen ja, ja naisten, tyttöjen ja poikien tilanteeseen. Meillä on lapsia, meillä on poikia ja tyttöjä. Se on tärkeää muistaa. Euroopan sukupuolten tasa-arvoinstituutti on käsitellyt sitä, mitä tätä raportti voidaan täytäntöönpanna sukupuolispesifisti ja täytyy myös tarkastella riskejä, joita lapsilla on takaisinottomenettelyissä. Komissio oli läsnä, kun kymmenen eurooppalaista virastoa allekirjoitti julkilausuman ja sitoutuvat tämä yhdessä ihmiskaupaa vastaan. Tämä on toimi, joka meidän tiedonannossa olen erittäin ylpeä tästä tuloksesta. Meillä poliisiyhteistyö, oikeudellinen yhteistyö Euroopan paikalla, perusoikeudet, turvapaikkakoulutus, sukupuolten tasa-arvo, kaikki virastot tekevät yhteistyötä ja me tarjoamme jatkuvasti rahoitusta. Itse asiassa komissio lanseerasi EU-aloitteen, jossa on puoli miljardia euroa ja tämä kohdistuu na- naisen kohdistuvan väkivaltaan ja yksi rahoitusohjelman juonne on ihmiskauppa. Ja komissio vaikuttaa olevan ainoa globaali sidosryhmä, joka vakavasti puuttuu ja on jatkuvasti huolestunut naisten ja tyttöjen yhteiskunnasta, sukupuolesta ja sukupuoliulottuvuudesta. Kiinnostavaa, hyvä, että tähän kohdistuu kiinnostusta. Hyväksikäyttöä tapahtuu, se on meille selvää, ja komissio on tuplannut rahat työvoiman hyväksikäyttöön. Ja sitten seksuaalisen hyvän käyttöön. Naisten ja tyttöjen ihmiskauppa, siihen liittyy kaikenlainen hyväksikäyttö, seksuaalinen hyväksikäyttö, pakotettu kerjääminen, elinkauppa, työvoima, riisto ja niin edelleen. Mutta sitten todella huolestuttavia lukuja. Jos ajatellaan otsakkeen toista puolta maahanmuuttoa, kaksi kolmasosaa ihmiskaupan hoidosta on EU-kansalaisia. Maahanmuutto on he, joka me kaikki jaamme, ei ainoastaan Euroopassa, vaan kaikkialla. Mutta eipä pidä unohtaa, että ihmiskauppa Euroopassa koskettaa EU-kansalaisia kahdelta kolmasosaltaan, joten ei ole helppo sanoa, että maahanmuuttopolitiikassa on epäjohdonmukaisuutta ihmiskauppa lähestymistavassa. Emme sanoa ainoastaan noin. Emme voi sanoa. On taivumasta kattaa terminologiaa, kun se kaikenlaisia asioita kaikenlaisille ihmisille. Ja nyt puhun tästä uudesta Ei ole mitään uutta orjuutta, sori vaan. Emme voi käyttää tällaisia avoimia kategorioita, niin kuin maahanmuuttajat, jotka ovat haavoittuvassa asemassa? Ovatko ne sitten jotain ei-haavoittuvia maahanmuuttajia, jotka hyppäävät aluksi? Pysytään juridisissa määritelmissä. Pitäydytään kansainvälisissä oikeudessa standardeissa, niillä on paljon väliä. Ja muistetaanpas, ja tästä olen kiitollinen edelliselle puhujille. Ei se, että ihminen on haavoittavassa asemassa, ei se merkitse, että heitä pitää hyväksikäyttää. Nykyään ajatellaan näköjään niin, että kun puhutaan haavoittuvasta asemasta, lähdetään sitä, selvä juttu, hän oli kymmenen Nigeriasta, hän oli haavoittuvassa asemassa kadulla, mitäs minä voin tehdä asialle? Näinkö me asiaan puutumme? Sanomme, että koskemista ovat köyhiä. He, heidän taustallaan on väkivaltaa, konflikteja ja ympäristökatastrofeja. Siksi on ihan odotettavaa, että heitä hyväksi käytetään. Pyydänpä pistämään asiat oikeaan järjestykseen. Olen iloinen, että kansainvälinen maahanmuuttojärjestö IMO noudattaa nyt komission kieltä. Haavoittuvuus ei ole perussyy. Jatkaakseni siitä, mitä nigerialainen kollega sanoi panelissa. On kaikenlaisia syitä, miksi ihmiset tulevat Eurooppaan, mutta jos joku Vastako joku hyväksi käyttää, vastako joku käyttää uhrin palveluja, tämä on kohteliasta kieltä, kaunis sana, että joku raiskas, raiskasi viisivuotiaan kadulla viidestä eurosta, joka ei päätöntä sanalle, ellei me sano, että joku on hyväksikäyttäjä, ellei me sano, että joku osti uhrin palveluita ja, ja, ja joku hyötyi valtavasti hyväksikäytöstä kollegaan. Euroopan kollegat sanoivat, että Tämä on 30 miljardin teollisuus vain ihmiskaupassa. Niin ilman tätä emme pääse kovin pitkälle. Eli komission prioriteetti on seurata rahaa, lopettaa tämä rankkaisemattomuuden kulttuuri ja jotain jäsenmailta, jos ne eivät vielä tehneet niin, että ne edes kriminalisoivat sen, että, että kun, kun ihmiset tietoisesti hyväksikäyttävät tämän rikoksen uhreja, koska puolet jäsenmaista eivät kriminalisoida sitä, että tietoisesti osallistuu tähän rikokseen. Tyylisesti sanoen, kun käyttää tietoisesti rikoksen uhria palveluita millä tahansa muulla alueella, millä tahansa muulla rikoksen alueella on sanktioita. Ihan niin kun ostaa niin laukun kadulta, kun ostaa ihmisen kadulta, niin puolessa jäsenvaltiosta ei ole mitään rikoslain pykälää, jolla se rikosnimikettä. Joten kysymykseni kaikille ja panelistille. 9000 nigerilaista naista ja tyttöä olivat IOMan arvion mukaan ihmiskaupan kohteita 2016. Ynnätkääpä tuo vuosipohjalta. Se merkitsee noin puolta miljardia euroa ihmiskaupan toteuttajille. Ottakaapa taskulaskimet esiin kuinka paljon hyväksikäyttäjä tuo tarkoittaa? Ja kysykö vai kuinka moni on kohdistunut sanktioita? Ja jos teillä on vastausta, nolla. Kiitos. Muito obrigado, senhora Vassiliado. Kiitoksia, Vassiliado. Ja seuraava puhuja on Mirja Jarpusinova. Hän on Etyjin erityisedustaja – joka vastaa ihmiskaupan torjunnasta. Ja pyytäisin, että puhujat yrittävät pitäytyä kahdeksassa minuutissa. Kiitos. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On kunnia olla täällä puhumassa tänään tässä tärkeässä kuulemisessa ja haluaisin onnitella kansalaisvapauksien valiokuntaa ja myöskin naisten oikeuksien valiokuntaa siitä, että me olemme keskittyneet näihin kysymyksiin. Tämä on hyvin kriittinen aihe. Kuten edelliset puhujat totesivat, ihmiskauppa edelleenkin on nousussa ja sitä esiintyy erilaisissa yhteyksissä ihmiset altistuvat seksuaaliselle hyväksikäytölle, kidnappauksille, pakkotyölle näillä hengenvaarallisilla matkoilla. Mutta ihmiskauppa ja naisten seksuaalinen hyväksikäyttö ovat myöskin Siis tämä tapahtuu myöskin Etyj-maissa. Mutta se ei liity tähän maahanmuuttotilanteeseen. Ja sitten ne, jotka ovat onnekaita ja pääsevät Eurooppaan ja odottelevat, että heidän papereitaan käsitellään tai ovat jääneet rajojen väliin, niin he ovat jo haavoittuvassa asemassa – ja monet saattavat joutua hyväksikäyttäjien järjestäytyneen rikollisuuden kynsiin ja heistä voi tulla myöskin seksuaalisen hyväksikäytön uhreja. Ja tietysti tätä pitää torjua kansallisella tasolla, kansalaisyhteiskunnassa ja kansainvälisen yhteisön tasolla – aihe, josta nyt keskustellaan, on asia, josta puhuttiin myöskin YK ihmisoikeusneuvostossa. Hyvin usein, kuten koordinaattori Vasiljadu mainitsi, tämän aiheen, josta keskustellaan usein, mutta riippumatta hyvästä lainsäädännöstä etymaissa ja riippumatta sitoumuksista, joita on tehty, meillä on kansainvälisesti hyväksyttyjä periaatteita, mutta ihmiskauppa on edelleen uhka turvallisuudelle ja ihmisoikeuksille ja lainsäädännön täytäntöönpanolle. panolle. Täytäntöpanoa on parannettava. Ja olen puhunut aina tästä, kun olen käynyt eri maissa. Nyt puhutaan toimenpiteistä ja etyjen toimipiste tekee läheistä yhteistyötä kaikkien 57 kumppanimaan kanssa, jotta voitaisiin paremmin panna täytäntöön sitoumuksia ja auttaa valtioita parantamaan uhrien identifioimista. Sehän on ongelma kaikissa mukana olevissa valtioissa. On ILO, IMO, kansainvälisiä järjestöjä, jotka puhuvat miljoonista ihmiskaupan uhreista. Ja tilastotiedot, joita saadaan jäsenvaltioista, ovat hyvin alhaisia. Ja erityisesti vähän on näitä syytteeseen asetettuja ihmiskauppiaita. Ja tämän seurauksena tietysti yritämme parantaa rikoslainsäädännöllistä reaktiota näihin tapahtumiin. Viimeisen kolmen vuoden aikana olen käynyt järjestelykeskuksissa – Turkissa, Italiassa, leireillä, Kreikassa myös. Olen käynyt myöskin tietyissä muissa valtioissa. Ja näiden vierailujen jälkeen virastoni julkisti raportin, jossa käsitellään ihmiskauppan uhrien suojelua. Ja totesin jo, että valtaosa Näistä uhreista on naisia ja lapsia. Raportissamme pyritään siihen, että tunnistetaan uhreja paremmin. Ja siinä on myöskin katsottu, mitä vastuuta on eri sidosryhmillä, jotka ovat mukana maahanmuuttajien vastaanotossa ja tunnistamisessa – On siis selvää, että tarvitaan monen viraston välistä yhteistyötä, jotta voidaan auttaa näitä uhreja. Ja näin voidaan myöskin vähentää ihmiskauppariskiä esimerkiksi siirtolaisten ja maahanmuuttajien keskuudessa. Ja jos näitä asioita ei panna täytäntöön, niin se lisää monien ihmisten haavoittuvuutta, jotka saattavat saattavat joutua sitten ihmiskaupan uhreiksi. Ja jos näitä uhreja ei tunnisteta, niin silloin rikollinen toiminta edelleen kukoistaa ja heikentää oikeusvaltion periaatetta. Siksi katsomme, että meillä pitää olla mekanismi, joka koordinoi monen viraston toimintaa Silloin voitaisiin havaita haavoittuvuutta, vaihtaa tietoja mahdollisista ihmiskaupan uhreista ja voitaisiin taata myöskin avun anto. Tällaista mekanismia pitäisi säädellä sekä keskitetysti että aluetasolla. Ja kaikilla toimijoilla pitää olla selkeät vastuualueet myöskin esimerkiksi sosiaalityöntekijöillä, lainvalvontaviranomaisilla. Ja sitten eri alojen välinen yhteistyö, syyttäjät, maahanmuuttoviranomaiset, kansallisjärjestöt, jotka toimivat ihmiskauppaa vastaan. Eli kaikkien näiden pitäisi olla mukana näissä prosesseissa. Olemme tehneet suosituksia ja toimistoni on tehnyt yhteistyötä Välimeren alueella Balkanella. Ja tänään kollegani ovat Kreikassa, tekevät siellä yhteistyötä viranomaisten kanssa näiden suuntaviivojen suhteen. Pyrimme auttamaan viranomaisia. Ja sitten Etyjin ihmisoikeustoimiston. Se on uudistamassa käsikirjaansa, jossa keskitytään nimenomaan naisiin ja lapsiin. Tässähän on puutteita, kun ajatellaan julkaisua, joka on jo yli 10 vuoden vanha. Erityisesti nyt, kun ajatellaan tämänhetkistä maahanmuuttotilannetta. Sitten suosituksia, joita työstämme. Toivottavasti Euroopan unioni voi auttaa meitä panemaan näitä täytäntöön jäsenvaltioissa. Ensinnäkin valtioilla on velvollisuus suojella ihmiskaupan uhreja. eu saa direktiivi vuodelta 2011, joka edellyttää, että jäsenvaltiot panevat täytäntöön tunnistamismekanismeja – jotta voidaan suojella mahdollisia ihmiskaupan uhreja. Uhreja täytyy suojella esimerkiksi siinä tilanteessa, kun heitä haastatellaan tai he antavat todistajan lausunnon tuomioistuimessa. Eli henkilöstö pitää olla koulutettuja, jotta voidaan havaita ihmiskaupan merkkejä. Jos ihmiskaupan uhrit havaitaan, ajoissa, se saattaa johtaa karkotuksiin. Ja kansallista lainsäädäntöä pitää uudistaa, jotta voidaan varmistaa, että heti kun on syy uskoa, että joku on ihmiskaupan uhri, heille pitää myöntää 30 päivän jakso, jonka aikana karkotusta ei voi toteuttaa. Ja yksilöt voivat saada oleskeluluvan uudistettua. Parempaan koulutukseen liittyy parempi tietojen keruu. Ja kun olemme yhteydessä sidosryhmiin järjestelykeskuksissa ympäri Eurooppaa, meillä pitäisi olla kansallinen tietokanta, jossa on tietoa ihmiskaupan uhreista. Tietokantaan voitaisiin laittaa tietoa esimerkiksi sosiaaliavusta ja rikostutkimuksista. Näin raivataan tietä yksilöidylle lähestymistavalle ja näin voidaan valtavirtaistaa kansallisia toimia tällä alalla. Ja meillä pitää olla tehokkaita käytänteitä, joilla suojellaan yksin matkustavia alaikäisiä. Esimerkiksi Italiassa hyväksyttiin laki 47 2017, ja siinä, tarjo- siinä on kattava lähestymistapa liittyen yksimatkustaviin alaikäisiin. Ja lisäturvalausekkeita pitää olla, jotta voidaan estää alaikäisten katoaminen sen jälkeen, kun heidät on siirretty erityisiin majoituskeskuksiin. Iän määrittämismenettely on tärkeää, kun luodaan luottamusta – ja luodaan suhteita viranomaisten ja lasten välille. Euroopan parlamentin jäsenet, on hyvä, että Euroopan unionissa komissio ilmoitti, että se vahvistaa toimintaansa ihmiskauppaa vastaan. Haluaisin onnitella komissiota myöskin siitä, että allekirjoitettiin teksti, jolla vahvistetaan koordinointia jolla pyritään estämään ihmiskauppaa. Ja lisäksi pyytäisin, että katsotte toimistoni tekemiä suosituksia maahanmuuttoraportissa ja odottelen yhteistyötä EUn virastojen kanssa, jotta voimme valmistaa, että otetaan huomioon lasten ja naisten tilanne ihmiskaupassa. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Jari Liukko, joka edustaa Europolia. Eli kahdeksan minuuttia korkeinta, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ensin haluaisin kiittää siitä, että sain mahdollisuuden osallistua tähän tapahtumaan. Tämä on todella tärkeä aihe. Minä edustan Europolia, joka on virasto, jonka tehtävänä on tukea jäsenvaltioita tutkinnassa, joka kohdistuu vakavaan rikollisuuteen, järjestäytyneeseen rikollisuuteen, joka kohdistuu ainakin pariin jäsenvaltioon. Siksi katson tässä lähinnä vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta. Voidaan nähdä, että Europolin palveluiden tarve on lisääntynyt. Vuonna 2013 todettiin 3600 organis- järjestäytynyttä rikollisryhmää. Vuonna 2016 luku oli jo 5000. Vuoden 2017 aikana ja viiden ensimmäisen kuukauden aikana tänä vuonna on nähty, että rajat ylittävä järjestäytynyt rikollisuus Euroopan unionissa on lisääntynyt edelleen. Keskeisimmät järjestäytyneen rikollisuuden alat liittyvät siirtolaisten salakuljettamiseen, huumeisiin ja myös ihmisillä käytävään kauppaan. Kuitenkin voimme nähdä järjestäytyneiden ryhmien moninaistuminen. Eli he käsittelevät erilaisia tai syyllistyvät erilaisiin rikoksiin samanaikaisesti. On selvää, että ihmiskauppa on osa järjestäytynyttä rikollisuutta. Nämä järjestäytyneen rikollisuuden ryhmät, jotka käyvät kauppaa ihmisillä, ovat myös muussa rikollisuudessa mukana, usein ihmiskaupassa ja huumerikollisuudessa juuri. Lisäksi on todettava, että ihmiskauppa on prioriteettiala EUn politiikassa 2018-2021 juuri keskitytään järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja näihin prosesseihin. Europolissa on luotu erityinen toiminto, joka tukee jäsenvaltioita, kun tutkitaan järjestäytynyttä vakavaa ihmiskauppaa, joka kohdistuu ainakin kahteen jäsenvaltioon. Tiedon kerääminen ja jakaminen ihmiskaupasta. Lisäksi Europol tarjoaa operationaalista tukea jäsenvaltioiden tutkintaan ihmiskauppatapauksissa. Lisäksi tuetaan EUn politiikan syklin täytäntöönpanossa tätä. Europolin tavoitteena on tietenkin huolehtia siitä, että kunnollisella tapaa tutkitaan kaikki ihmiskauppatapaukset seksuaalisiin tarkoituksiin, työvoimana tai muu hyväksikäyttö. Europol kiinnittää huomiota myös siihen, että takavarikoidaan voittiota on saatu ihmiskaupalla. On aivan selvää, että kysymykset eivät toteudu kun alkaa olla hansella tasolla järjestäytyneen rikollisuuden osalta. Euroopan ja Eurojust yhdessä ovat todenneet, että alle 2 prosenttia on tulokset EU:ssa, eli ainoastaan 2 prosenttia takavarikoidaan tästä voitosta lopulta. Ja tämä antaa tietenkin mahtavat kasvun mahdollisuudet järjestäytyneelle rikollisuudelle, myös niille, jotka syyllistyvät ihmiskauppaan. On sanomattakin selvää, että Europol keskittyy erityisesti siihen, minkälainen riski kohdistuu haavoittuvaisiin ryhmiin, kuten siirtolaisnaisiin ja lapsiin. Vuonna 2017 Europol sai kaiken kaikkiaan 4634 operationaalista viestiä ihmiskauppakysymyksistä. Me tuimme jäsenvaltioita kaiken kaikkiaan 1063 uuden tutkinta tapauksen aloittamisessa. Kaikkiaan 5629 uhria ja 8445 epäiltyä tunnistettiin näiden tutkintojen aikana. Europel on tukenut jäsenvaltiota tutkinnassa 52 korkean prioriteetin ihmiskauppatapausta, eli korkean tason rikollisryhmien, järjestäytyneiden rikollisryhmien toteuttamia autoimia jäsenvaltioita myös. Konkreettisessa tutkinnassa me annamme tukea paikan päällä, siis yhdessä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa, mutta myös meidän päätoimitiloistamme, kun ajatellaan ihmiskaupan tutkintaa. Euroopalla antaa myös strategisia arviointeja ja arvioi sitä, miten ollaan tietoisia ihmiskauppakysymyksistä. Tässä autetaan tietenkin koko EUta, mutta myös jäsenvaltioita, jotta voidaan luoda toimia, joilla pyritään ennaltaehkäisemään ihmisillä käytävä kauppa. Vuonna 2017 61 prosenttia uhreista näissä ihmiskauppatutkinnoissa, joita Europol tuki, oli EU-jäsenvaltioista, Keski- ja Kakkois-Euroopasta. 14 prosenttia oli EU, ei-eurooppalaisista maista, Nigeriasta ja Kiinasta yleensä. Kaiken kaikkiaan 25 prosenttia kansalaisuuksista oli sellaisia, että ei tiedetty, että ne olivat. 87 prosenttia vuonna 2017 uhreista, ihmiskaupan uhreista oli aikuisia, 4 prosenttia alaikäisiä. Kaiken kaikkiaan 9 prosentin ikä ei ollut tiedossa. Europol keskittyy totta kai lapsilla käytävään kauppaan, johon järjestäytyneet rikollisryhmät ja muut epäilyt syyllistyvät. Me haluamme myös tukea jäsenvaltioiden viranomaisia tunnistamisessa siinä, että löydetään ihmiskaupan tapaukset. Kaiken kaikkiaan 75 prosenttia uhreista Europolin tukimissa tutkinnoissa oli naisia ja ihmiskauppaan liittyi useimmiten juuri seksuaalista hyväksikäyttöä. Tyypillinen tutkintatapaus, jota Europol tuki vuonna 2017, oli sellainen, että Tutkinto saatiin tulokseen vuonna 2008 Espanja yhdistynyt kuningaskunta Nigeria saivat tukea tässä. Nigerialainen ryhmä purettiin 87 pidätystä ja 39 seksuaalisen hyväksikäytön uhria pelastettiin. Yhteenveto perustuen toimiin, joita Europol tukee – ihmisillä käytävä kauppa on selkeästi järjestäytyneen rikollisuuden kysymys EU:ssa. Uhreina on lähinnä EU-maiden naisia. Seksuaalinen hyväksikäyttö on ajalle levinnyttä, mutta myös hyväksikäyttöä työvoimana lisääntyy yhä enemmän. Ihmisillä käytävä kauppa linkittyy myös kolmansiin maihin, Nigeriaan ja Kiinaan erityisesti. Siirtolaiset, joita salakuljetetaan EU:hun kolmansista maista, altistuvat herkästi ihmiskaupalle, erityisesti alaikäiset. Jäsenvaltioiden tulisi käyttää Europolin tietokantoja tiedon vaihtoon, kun ajatellaan ihmiskauppaa. Pitäisi kerätä tätä tietoa, jotta voimme olla tilanteesta selvillä jatkuvasti ja tietenkin myös tukea tutkintaa, joka kohdistuu ihmiskauppatapauksiin ja muuhun järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Totta kai Tätä varten tarvitaan riittävät resurssit, jotta voidaan tukea konkreettisia tutkintatapauksia. Niihin menee paljon aikaa. Ne ovat haasteellisia kansallisille viranomaisille. Ja lopuksi Europolilla pitäisi olla oikeudelliset välineet vaihtaa operationaalista tietoa kolmansien maiden kanssa. Järjestäytynyt rikos ja ihmiskauppa vaikuttavat näin jäsenvaltioihin selvästi. Kiitos oikein paljon, hyvät naiset ja herrat. Muito obrigado, Sr. Liuco. Daria eh, já a palavra. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Anna Head saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Tack. Paljon kiitoksia. Kiitos, että saan mahdollisuuden puhua täällä ja esittää ajatuksiani ihmiskaupasta. Nyt on kolmas kauteni täällä käynnissä ja olen jäsen kansalaisvapauksen valiokunnassa ja täysjäsen tasa-arvovaliokunnassa. Ihmiskaupan vastainen taistelu on ollut ykkösprioriteettini poliittisessa työssä ja olen ollut yksi esittelijöistä ihmiskaupadirektiivistä. Se oli Vilstan pylväs taistelussa ja määräsi EUn työn fokukseen ja loi selkeät vastuualueet jäsenvaltioissa. Ihmiskauppa ilmiönä valitettavasti kasvaa, kuten, kasvava, kuten tänään kuulimme. Huolimatta ponnisteluistamme, ja se on nopeimmin kasvava laitomarkkina. Erityisen suuri, suuri haaste on naisten ja lasten ihmiskauppa maahanmuuttokontekstissa. Yksi keino käydä ihmiskauppaa vastaan on, että kaikki jäsenvaltiot asianmukaisesti täytäntöpanevat direktiiviä ja sitten seuraavat sen käytänteitä kokonaisuudessa. Yksi asia, mikä minua erityisesti ilahduttaa, on, että direktiivin artiklissa, yksi suorasanaisesti asetetaan velvoite jäsenmaille äh, käyttää sukupuolisperspektiiviä kaikissa toimenpiteissään, jotka kohdistuvat ihmiskauppaan. Ja se on niin tärkeää, koska miehet ja naiset altistuvat erilaisille ihmiskaupan piirteille, mutta myös siksi, että uhreista naista ja lapset ovat niin suuri osuudeltaan, 76 prosenttia naisista ja 15 prosenttia lapsista EU-ssa. Direktiivissä on myös määräyksiä koskien apua, tukea ja suojatoimia lapsille, jotka ovat ihmiskaupan kaupan uhria ja saavat erityisiä oikeuksia. Toinen peruskivi tässä taistelussa on sitten puuttuminen kysyntään ja tämä voidaan muotoilla tällä, että seuratkaa rahaa. Ihmiskauppa ei mitenkään sattumaan varasta. Sitä tapahtuu, koska palveluille on markkinoita ja tuotteille on kysyntää, jota häkelemättömät ihmiskaupaharjoittajat käyttävät. Ja kiistanalainen ja erittäin vakava osa tätä on kriminalisoida ne ihmiset, jotka hyödyntävät näitä ihmisiä, lisäävät kannattavuutta. Ja minä en ikinä anna periksi tässä. Meidän täytyy valaista tätä, niitä alueita, missä tämä tapahtuu. On kyseessä bordelli tai maatalous tai mikä tahansa muu. Tällä hetkellä suurin enemmistö jäsenvaltiosta ei halua kriminalisoida ihmiskaupan uhrien palveluiden käyttöä. Se, että ne eivät halua kriminalisoida, on mahdotonta hyväksyä ja osoittaa, miten johtavat poliitikot Euroopassa yhä ajatellut, että tässä on ihan jees ostaa muita ihmisiä. On ällistyttävää, että monet eivät näe, miten vakavaa tämä on. Ihmiskauppa on rajat ylittävää rikollisuutta ja siksi on erittäin tärkeää, että ottaa voimakkaan otteen – tästä vakavasta kysymyksestä. On myös asioita, joita täytyy tehdä ihmiskauppan taistelun vastaisessa työssä, jotka tapahtuvat maahanmuuttokontekstissa. Yksi tärkeä erottelu, jota harvoin tehdään keskustelussa, on ihmisten salakuljettaminen ja ihmiskauppa. Vaikka monet vallankäyttäjät ja EU-virkamiehetkin sekoittavat nämä kaksi asiaa, ja usein hyvin tietoisesti, salakuljetus pyrkii siihen, että ihminen ylittää rajat tämän henkilön suostumuksella. Ihmiskauppa sen sijaan on kuljetusta, jossa tarkoituksena on hyödyntää ihmistä orjuuden kaltaisissa oloissa. Se tapahtuu väkivallan uhkausten, väkivallan käytön tai muiden pakkokeinojen pakottamisen kaappaukset, petokset, harhaanjohtavat lupaukset paremmasta elämästä, vallan väärinkäyttö tai henkilön haavoittavan aseman hyväksikäyttävät sen keinoja. Ja usein salakuljetus myöhemmin johtaa ihmiskauppaan, mutta jos me haluamme erityisesti taistella ihmiskauppaa vastaan, meidän täytyy myös pitää käsitteet erillään. Ja yksi tärkeimmistä keinoista taistella ihmiskauppaa vastaan on luoda äh, humaani turvapaikkajärjestelmä eu joka pitää huolen naisten ja lasten oikeuksista. on e turvapaikkajärjestelmä ja samoin muut maailman järjestelmät on sopeutettu miehille ja miesten sopeuttamia. Ja tämä täytyy muuttua. Ja me tarvitaan laillisia keinoja hakea turvapaikkaa Euroopasta. Ilman tätä naiset ja lapset, joilla, jotka ovat suojelun tarpeessa, he joutuvat käyttämään salakuljettajia ja se saa heidät haavoittuvan asemaan. Ja toinen tärkeä kysymys on taata oikeus perheen yhdistämiseen. Usein tiedän, että miehet matkustavat juuri siksi, että he myöhemmin saisivat mun perheen mukaan. Tämä ei ole mitenkään erityisen suosittu kysymys jäsenvaltiossa tällä hetkellä. Juuri siksi meidän kuitenkin täytyy puhua tästä selkeästi. Mutta ei ole kysymys turvapaikan hakemista turvapaikkahakemasta naisista ja lapsista, joihin ihmiskauppa kohdistuu, eikä ainoastaan maa, turvapaikkalainsäädäntöä tarvitse muuttaa. Kukaan tahansa, riippumatta maahanmuuttostatuksesta, voi olla rikoksen kohti. Ja kaikkea ihmiskauppa rikoksia täytyy tutkia ja sen takia täytyy saada tuomi, tuomiot tuomittavaksi. Ja vuodesta 2016 EUlla ei ole ollut ihmiskauppastrategiaa. Se on erittäin vakava ja jälleen kerran vetoan vastuullisen komission jäsenen suuntaan, niin että hän muuttaisi kantaa säästelisi strategiaa siitä, miten edetään. Kysymys on liian vakava, että, ei, että voisi jättää toimimatta. Kiitos, että sain puheenvuoron. Eh, eh. Kiitoksia Kiitos, että puhutte lyhyesti. Nyt avaamme keskustelun. Ensimmäisenä Barbara, ole hyvä. Grazie, presidente. Mis... Kiitoksia, puheenjohtaja. Suokaa anteeksi, että saavuin tähän kuulemisen hiukan myöhässä. Enkä kuullut ihmiskaupan uhreista Nigeriassa ja Italiassa olisin kovasti halunnut kuulla, mitä tästä oli sanottavana. Ja myöskin siitä, mikä nyt on Italian uuden hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa. Haluaisin kysyä, puheesta, jonka Mirja Vassiliadu piti Eli millaista edistystä on komissiossa tapahtunut tällä alueella? Olen pitkälti samaa mieltä, mutta on yksi asia, josta haluaisin esittää kysymyksen. Miten voidaan yhdistää tämä, mitä te puhuitte ihmiskaupasta ja pakkotyöstä. Ja sitten kun ajatellaan EUn ja komission harjoittamaa politiikkaa, eli että turvapaikkapolitiikka on ulkoistettu. Mehän tiedämme nyt Euroopan neuvoston sopimusluonnoksesta. Eli siinä lisätään määrärahoja Libyalle ja tietyille maille, jotka eivät ole turvallisia, kun ajatellaan ihmisoikeuksien noudattamista – ja erityisesti Libyasta tiedämme, että siellä on orjuutta. Maahanmuuttajia on siellä orjuutettu. Eli Anna Head teki tämän eron ihmiskaupan välille, joka on tehty ilman Uhrin suostumusta. Toinen kysymys. Mehän tiedämme, että sosiaalikysymyksissä historiassahan on keksitty ammattiliittoja. Ja nyt paikan päällä – maahanmuuttajia puolustavat lähinnä kansalaisjärjestöt. Ja kaikkialla EU:ssa on nähty, miten kansalaisjärjestöjä on vaihe vaiheelta kriminalisoitu. Ehkä tästä on jo puhuttu, mutta haluaisin kuulla teidän kantanne tähän. Ja suokaa anteeksi puheenjohtaja, että puhun pitkään. Kiitos. Kiitoksia. Ikävä kyllä meillä on hiukan aikataulupaineita, koska tulkkaus päättyy puoli yhdeltä. Kysymys oli varmaan suunnattu lähinnä komissiolle, eli Vasiliadu saa puheenvuoron. En tiedä, haluaako joku muu vielä esittää lyhyitä kysymyksiä? Very, no, very quickly, uh, please. Ihan lyhyesti. Ei tämä ollut kysymys oikeastaan, kun Halusin vain lähetä jotain tuohon viimeisen kysymykseen, joka esitettiin. Thank you very much and, uh, Kiitos oikein paljon ja kiitos parlamentille, koska suoraan sanottuna ilman parlamenttia emme olisi voineet huolehtia ihmiskaupassa naisten oikeuksista niin paljon. Kiitän kaikesta sitoumuksestanne ja työstänne. Kysymykseen. Se, mitä yritin aluksi sanoa, oli se, että kaksi kolmannesta ihmiskaupan uhreista on EUn kansalaisia. En pyri välttelemään tätä kysymystä, vaan pyrin sanomaan, että valitettavasti juuri syyt sille, että ihmiskauppaa on, aidot ihmiskaupan syyt ovat ensinnäkin rahaan liittyviä, koska tässä voidaan tehdä voittoa Euroopassa, kuten nähtiin Europolin edustajan alustuksesta myös, mutta myös koska ihmiset käyttävät uhrien palveluita. Että minun kysymykseni olisi jälleen, kaikki nämä ihmiset, kaikki nämä naiset ja tytöt, jotka tulevat joskus jopa kymmenvuotiaat tai nuoremmat, jotka päätyvät Eurooppaan. Pohtosin kyllä, että jos markkinoita ei olisi eikä mitään voittoa tehtävänä, niin pohtisin, olisimmeko täällä tätä keskustelua käymässä. Onkohan niin, että varsinainen juurisyy ja varsinainen hankalin haaste tässä, kuten Anna Heed sanoi, on se, että tämä on nyt saatava loppumaan. Ja siksi todella vaatisin komission puolelta sitä, että kaikissa jäsenvaltioissa on kriminalisoitava kaikki, jotka tietoisesti osallistuvat rikolliseen toimintaan. Sama, josta on puhuttu politiikasta ja niin edelleen. Mutta siitä minun ei ole tarkoitus puhua. Mutta kysymykseni kuuluu, miten monet kaikenlaisen hyvin tai hyväksikäytön uhrit. Tässä nyt on hienoa, että puhutaan naisista ja tytöistä. Täällä parlamentissa niin käy, se on hienoa. Mutta kysymys kuuluu, miksi emme kysy, mitä on tapahtunut kaikille niille – jotka ovat hyväksi käyttäneet tyttöjä ja naisia tässä yhteydessä. On hyvin helppoa keskittyä lapsiin, koska se on meille tärkeä asia, mutta luotan sataprosenttisesti Europolin kannanottoon ja kyse on naisista, on sitten 80-vuotias tai 8-vuotias, niin tämä on pakolla tehty. Ja kysyisin, että jos näette nuoren naisen tai tytön, jonkun kadulla keskellä talvea jonkun nuoren tytön, vaikka Italiassa Roomassa. Kyse on nuoresta puolialastomasta naisesta kadulla. Pari kysymystä. Voisin sanoa, miten, kysyä, miten voin auttaa, onko sinulla nälkä, tai sitten voi kysyä, kuinka paljon, riittääkö viisi euroa. Joten kysymykseni kuuluu, mitä me teemme tuolle viidelle eurolle? Mistä se tulee, mihin se menee ja mitä teemme ihmisille, jotka kysyvät näitä kysymyksiä kansalaisjärjestöistä? Olen hyvin ylpeä siitä, että komissiolla on kansalaisjärjestöalusta, alusta, jossa on paljon kansalaisjärjestöjä, italialaisia paljon. Kokoonnumme kahdesti vuodessa, mutta pidämme yhteyttä jatkuvasti ja suuri osa varoistamme tällä saralla annetaan kansalaisjärjestöille. Me teemme kaikkemme niiden tukemiseksi. Ainakin kahden viikon välein jähetämme kansalaisjärjestöille päivitystä Me työstä, jota teemme, jotta kansalaisjärjestöt voivat kommentoida, tehdä kanssamme työtä. Ja me odotamme heiltä ja olemme saaneetkin heiltä kommentteja toisesta edistyskertomuksesta, joka direktiivin mukaan ihmiskaupan vastainen koordinaattori tämän valmistelee, joten me emme luota ainoastaan jäsenvaltioiden antamaan tietoa, vaan me pidämme yhtä hyvin arvossaan ja kannustamme myös kansalaisjärjestöjen osallistumista. Tämä raportti saadaan vuoden loppuun mennessä. Ja on hienoa, että kansalaisjärjestöt ovat niin sitoutuneita tähän työhön. Se on tärkeää, että saamme paremman kuvan siitä. Kiitos oikein paljon. Eh? Kiitoksia. Haluaako joku muu vielä vastata Ihan lyhyesti. Ihan lyhyesti. Kansalaisjärjestöjen roolista olen samaa mieltä, että kansalaisjärjestöjen tilanne ei ole hyvä. Ne itse puhuvat siitä, että tila kutistuu. Ja heillä on roolinsa ihmiskaupan uhrien tukemisessa. Etyy työskentelee tämän asian parissa ja kansalaisjärjestöt ovat aina kumppanimme. Ja yllämme parlamentin kautta ja EUn kautta haluaisimme nähdä, että kansalaisjärjestöjen tuki vahvistuisi heidän rahoituksensa ja jotta he saisivat pääsyn ihmiskaupan uhrien vastaisessa taistelussa. Kello on 12.30 Tulkkaus loppuu. Now the interpreter... Kello on puoli yksi. Tulkkien työaika on päättynyt, joten tässä lopussa meidän täytyy käyttää englantia. Eli ihan lyhyet puheenvuorot. Kiitos. Thank you, Chair. Uh, from Europol's point of view, uh, we would like to underline that both uh, uh, focusing on supply of illegal services and commodities and uh,